että hoitavat tällaisia potilaita, joilla tämä tartunta on. Myös yhteiskunta on suojeltava. Kiitos. Kiitoksia, herra Klais. Tämä puheenvuoro oli viimeinen äänestysselitys ja kiitän kaikkia, jotka puhuivat ja aivan erityisesti niitä, jotka käyttivät puheaikansa asiallisella tavalla. Enkä, ja oikeastaan en joutunut puuttumaan ollenkaan teidän puheenvuoroaikoihinne. Piditte ajoista kiinni. Kaksi yhteistä kantaa ensimmäisessä käsittelyssä, samoin perustelut, jotka on hyväksytty yhdessä komission esitysten kanssa. Nämä löytyvät pöytäkirjoista ja parlamentilla on nyt kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa ja tämä aika alkaa nyt ja, tai huomisesta toinen joulukuuta 2011. Eiliset pöytäkirjat ja tämän päivän pöytäkirjat alistetaan parlamentin hyväksyntään seuraavassa istunnossa Strasbourgissa. Ja tulen välittämään nämä hyväksyt päätöslausunnot välittömästi asianomaisille tahoille, jotka on mainittu näissä teksteissä. Nyt voimme keskeyttää tämän istunnon. Kiitoksia